Good afternoon. Hyvää iltapäivää, kollegat. Istunto, joka lykättiin 16. päivä alkaa uudestaan. Avataan. Voisitteko istua? Kiitos. Kiitos kollegat. kollegat. Istunto on alkamassa. Istuttukaa ten ja pidättäytykää keskusteluista. Kiitos. Kerran, että 16. marraskuuta hyvä. Äh,